Colleagues, please, I think we can start. Hyvät kollegat, voimme varmaan aloittaa. May I ask you to take seat? Pyydän teitä istuutumaan. Kiitoksia. We now have our point nine. Nyt meillä on esityslistan kohta yhdeksän. Nimittäin talouden ohjausjärjestelmän uudelleen tarkastelu, tilanne, katsaus ja haasteet. Esittelijänä on Pervanus Beres. Hän on valmistanut ja lähettänyt kaikille kollegoille mietintöluonnoksensa. Se on varsin kattava, joten nyt on aika käydä keskustelua tästä mietinnöstä. Sinulla on puheenvuoro, Pervanche. Merci, monsieur le président. Merci. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Ja ensimmäisen mielipiteen vaihdon jälkeen, joka meillä oli miten luotuksesta, joka varmaan jokainen on voinut saada haltuunsa. Tässä hengessä ollaan keskusteltu aikaisemmin ja ehdostan nelivaiheista lähestymistapaa. Ensinnäkin täytyy ottaa huomioon euroalueen havaittava tilanne merkittävää edistystä – ja tämä joudutettu 2010 jälkeen. Sixpack, Twopack ovat nyt voimassa. On vakausmekanismi ja muutakin. Samanaikaisesti kohtaamme havaittavan todellisuuden, erityisesti euroalueella – Taloudellinen tilanne on erityisen huolestuttava neljästä näkökulmasta, sanoisin. Ensinnäkin yleisesti mainittu kasvuasteen lasku tai riittämätön kasvuaste. Deflaation uhka, vaikka erittäin alhainen inflaatio, joka on alle sen, mitä EKP on asettanut tavoitteeksi ja joka saa sen puuttumaan tilanteeseen, mutta joka herättää kysymykseen, miss, miten erityisen velkaantuneet maat kykenevät vähentämään velkaantumista ja luomaan työpaikkoja. Ja kolmanneksi kaikilla on mielessä työttömyys ja siinä suuret erot jäsenvaltioiden kesken. Ja tässä sitten sama jaetuna eri ammattiluokkiin. Ja niin sitten lisäsin neljän tekijän, jota kansainvälinen valtarajasto ja OECD ovat maininneet, joka on epätasa-arvoon lisääntyminen, joka näkyy sekä euroalueella että EU:ssa kokonaisuudessaan. Se on ilmiö, jonka näimme ennen kriisiä, mutta joka tavallaan on pahentunut kriisin seurauksena ilman, että olisimme päässeet asiassa eteenpäin. Tässä kontekstissa hallitusten päämiehet ja hallitukset me, ovat Junckerin johdolla lanseranneet valtavan investointisuunnitelman. Tätä täytyy ajatella, että näiden kahden lähtemistä välillä pitäisi olla merkittävä kulkukäytävä, koska investointi ei ole mikään pisteenomainen sattumavarainen tapahtuma – se on talouspoliittinen päätös, joka tehtiin, jolla on tarkoitus kompensoida Euroopan talouden hallinnan aukkoja, jotka riippumatta tai ohja yli kriisin ovat, on pahentanut investointi niukkuutta. Ja minä olen vakuuttunut, että ihmiset kärsivät paljon enemmän investointien puutteesta kuin julkisen sektorin velan ylilyönneistä, joka myöskin johtaa kysymyksiin velkasäännöistä. Ja sitten mahdolliset parannuskeinot. Siinä on sitten kolme seuraavaa kohtaa, jotka rakenteistavat. Mietitään ensinnäkin faktat, toteamukset, Ensin täytyy ottaa huomioon tiedonanto liittyen joustavuuteen, jossa on kolme merkittävää elementtiä. Ensinnäkin tämä joustavuustiedonanto. Sitä valtionpäämiehet ja hallitukset ovat pyytäneet. Ja tavallaan meidän toivomme, että investointisuunnitelma voisi onnistua täydentää sitä, mutta Tämä joustavuus kysymys on johtanut monin politiikkoihin, jotka voivat olla tervetulleita. Ehkä vakaussopimuksen ennaltaehkävät toimenpiteet sopimuksen kor- korjaavaa puolta katsoa, niin näemme, että liikkumavaraa vähemmän ja ikkunoita vedetään kiinni. Ja tästä kolmanteen kohtaan koska meillä on teksti, joka pyrkii konkreettisesti tarttumaan investointisuunnitelmaan, mutta ei ainoastaan siihen. Täytyy, että kollega Uuden Bulmanin kanssa panoksessa, kun annamme panoksemme parlamentin kadan muodostumiseen juncker suunnitelmasta meidän täytyy lainausmerkeissä virittää viulumme saunaa säveleen, ettei tule riitasointuja. Kolmas paketti, joka on lähtökohtaisesti motivoinut tätä mietintöä, joka on tämä tapaamislauseke, rendezvous sekä joka lain säätäntöä komissiolle, kun Sixpack ja Tupac hyväksyttiin, päätettiin, että 14. joulukuuta 2014 tarkasteltaisiin asioita uudelleen. Komissio laati tiedon tässä vähän etukäteen, mutta sen argumentti on ihan vilpittömästi Sitten sanon, että se yllättää minut, koska komissio sanoi, että on vähän liian varhaista arvioida tätä mekanismia. No, e, aikaisin tai ei, mutta tästä päivästä on sovittu. Komissiolla pitäisi olla rooli mielessään. Ja se on varhaista sellaista notaarin ajattelua. Kun on saanut kirjoittajilta muuta näkemyksiä, niin todellisuudessa komissio ei kykene tällä alueella käyttää täyttää aloitevaltaansa lähtökohtaisesti. Ja toisena lainsäädäntövallan käyttäjänä me voimme, voimme auttaa ainakin ikkunoiden ja uksien avaamista. Ja sitten on joitakin, jotka ehdottomasti täytyy avata. Ja sitten etsimme vähän graalin mallia, mutta tällä kertaa se täytyy löytää. Se on jäsenvaltioiden budjettiasemien ja EUn aggregaatti tasanne. Sitä lähtien, kun olen ollut täällä, tai ainakin euron siirtymisen jälkeen kaikki etsivät tätä, kukaan ei löydä. En tiedä, voiko meillä tässä vaiheessa täysin kokonainen, mikä voisi olla unionin kokonaisilla aggregaattitason tilanne, mutta me voimme yrittää ymmärtää sitä, hyödyntään toista kalenteria, työvälineitä, tämä on liitetty tupakkiin ja jotka voivat antaa kokonaisarvion ja se vaatetaan budjettitilanteesta, ettei ainoastaan jälkikäteen todettaisi, mikä budjettitilanne on, vaan sitä voitaisiin käyttää etukäteen budjettipolitiikan välineenä. Joka kerta kun budjettikeskustelu alkaa, vastaan tavoitteita, halutaan olla työttömyyttä vastaan, halutaan investointia, halutaan uudistaa ja, ja Yhdysvalloissa, kun käydään tällaista keskustelua, heillä on samat olot, heillä on merkittävä liitto, valtiotason budjetti, meillä ei ole unionissa mitään vastaavaa. Ainoa, mikä meillä on käytettävissä, on ja kaikkien jäsenvaltioiden asemien koordinointi. Tätä täytyy aggregoida poliittisemmin strategisemmin. Kolmas alue, joka on olennainen six-pakkeja ja kuusi-pakkeja, on tämä makrotalouden epätasapainoinen menettely. Tämä menettely, me haluamme symmetrisen menettelyn, mutta tästä ei sovelleta symmetrisestä. Se on erittäin harhainen menettely. Siinä on komission jäseniä ja tämän jäsenvaltion keskustelu jolla on rakenteellisia uudistuksia sovellettavana. Mutta makrotalouden epätasapainon käsite on paljon laajempi. Ja jos ajatellaan euroalueen aggregaatitilannetta, ei johda siihen, että 1 plus 1 on 2, vaan voimme puhua kerrallaisvaikutuksesta. 1 plus 1 voi olla miinus 1 tai plus 3. Ja tätä ei ollenkaan ottaa huomioon. Ja täytyy vähän tarkastella asioita tässä. Kolmas olottavuus, mahdollinen parannus ja ilmaan sopimuksien uudistamisessa ovat kaikki nämä rakenneuudistukset. Analyysi, jonka teemme Kreikan tilanteesta, johtopäätöksiä, joita teemme, jopa Troika olemassaolosta – Ja sitten yhden tupakin palan avaaminen, koska se ohjaa troikkaa. Viimeinen sana tästä 6 plus 2 paketista. Velkakysymys. Tiedän hyvin, että luvussa äh, ehkä tämä mietin provosoi massa luvussa Velkakysymys täytyy avata ymmärrettävällä tavalla. Velka ei ole takaisin maksettavissa tai se ei ole kestävä. Sanon se vähän tylysti, mutta nyt on kissapöydällä ja keskustelu voidaan avata. Ja sitten viimeinen pilari, jonka otin esille euroryhmän puheenjohtajan läsnä ollessa, joka on neljän puheenjohtajan, pitäisi olla 4 plus 1 puheenjohtajan asema. Suuremmitta yksityiskohdetta sanoisin, että sanopa suoraan, minusta tämä neljän puheenjohtajan tai Tysonin mietin tätä ed- edellisen mandaatin sinikopio, en edellistä mandaatista pidä, mutta tällaisessa rahaliitossa – Jos verrataan tähän Junckeria analyyttisen tekstiin neuvostolle esittämässä tekstissä, joka oli varsin erityinen konteksti, ymmärrän sen. Meidän mietinnön avulla meidän täytyy kyetä yhdessä laatia, vähän avata latuja, hahmotella latuja. Se, mitä komissio sanoi 12.8, se loi hajannusta euroalueella. Kysymys ei ole ainoastaan rakenteellista uudistusta siinä tai tässä vaiheessa. Kysymys on vaikutuksista ja se kysymys täytyy esittää paljon muitakin on sanottavaa. Tiedän, että olen käyttänyt puheaikani ja on aika kuunnella varjostelijoita ja koko salia. Thank you very much to the Kiitoksia oikein paljon, esittelijä, edustaja Toirerilla on lentokone, joka hänen, hänen pitää ehtiä, joten hän on pyytänyt, että voikaan saada puheenvuoron ensin, ja minä sanoisin, että kyllä, annamme hänelle puheenvuoron heti. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kiitoksia mahdollisuudesta puhua täällä vähän aikaisemmin. Tänään haluaisin kiittää esittelijää kollega Beresia hänen mietinnöstään joka nostaa esiin tärkeän kysymyksen, joka varmasti on myös hyvä keskustelupohja. Äh, on ihan luonnollista, että eri poliittiset ryhmät näkevät asiat erilaisina. Tietenkin tässä esittelijä mietintöluonnoksessa on useita asioita, jotka liberaaliryhmäkin voi allekirjoittaa. Kuitenkin meidän mielestämme tästä puuttuu joitakin asioita, tai on useita kohtia, jotka meidän mielestämme menevät väärään suuntaan suuntaan. Ensinnäkin me eh, mielellämme mietinnössä korostaisimme enemmän sitä, mitä me Euroopan parlamenttina viime kaudella olemme tehneet. Muistutan eh, tästä six-pack ja two-pack-lainsäädännöstä. Monet silloin epäilivät, että eh, pystyykö Euroopan parlamentin lainsäätäjänä tekemään teknisesti kunnianhimoista lainsäädäntöä. Me tämän todistimme. Kuitenkin jotkut niistä ehdotuksista, parlamentti on tehnyt, esimerkiksi esimerkiksi ehdotukset Gularin mietinnössä automaattisista äm, sanktioista, kun kasvu- ja vakaussopimuksen vaatimuksia ei noudateta, eivät toteutuneet, koska neuvosto tuossa kohdin vesitti ehdotusta. Siksi mielestämme meidän pitäisi tämä mainita. Lisäksi on tärkeää arvioida kysymystä, että näin lyhyen ajan jälkeen on melkein mahdotonta tehdä hyvin perusten tuo analyysiä. On varsin vähän aikaa kulunut siitä, että lainsäädäntökehys astui voimaan. Meillähän on kuva, joka osoittaa myös myönteisiä vaikutuksia. Meillä on uudistusmaat Irlanti, Espanja ja Portugali, jotka ovat kehittyneet myönteisesti tai ainakin neutraalisti. Siinä nähdään, että että ähm, sitoutuminen uudistuksiin johtaa parempiin kasvutuloksiin, että äh, valtioiden äh, kilpailukyvyn nopea sopeuttaminen äh, palauttaa kasvun ja työllisyyden polulle mm, on selkeitä viitteitä siitä, että Kreikassa kasvun heikkouden, heikkous ei johdu mm, uudistuksista itsestään, vaan niiden huonosta täytäntöönpanosta. Tämäkin pitäisi nostaa esiin. Olemme myöskin sitä mieltä, että jos Troikalla ei tulevaisuudessa enää ole sellaista roolia, vaan toimielimillä, kuten Euroopan parlamenttikin viime kaudella mietinnöissään vaati, kun toimielimet antavat mm, arvionsa, niin sitten täytyy varmistaa, että tämä riippumaton arvio yksittäisten valtioiden mm, performanssista, toiminnasta, niin että se, mm, me haluaisimme vähän enemmän riippumattomuutta. Mm, tässä tällä e- e- e- talousanal lysoja voisi, hänellä voisi olla vähän tärkeämpi rooli, hän voisi olla riippumaton toimija tässä, mm, jotta nämä maakohtaiset suositukset pohjautuisivat yleisesti hyväksyttävälle tietopohjalle ja siltä pohjalta voitaisiin keskustella. Me siis ryhmänä tulemme tekemään useita tarkistuksia. Meidän tavoitteenamme tässä on vahvistaa tätä järjestyspoliittista ulottuvuutta. Me olemme vakuuttuneita siitä, että nämä säännöt, jotka on luotu, itsessään toimivat ja että heikkoudut, jos niitä nyt ylipäätänsä on, niin johtuvat äh, heikosta täytäntöönpanosta, epäjohdonmukaisesta täytäntöönpanosta komission mm, ja jäsenvaltioiden takia ja täytyy varmistaa, että tulevaisuudessa sääntöjä noudatetaan johdonmukaisesti. Sitten viimeinen kysymys liittyy kasvuun. Kyllä liberaalit kannattavat sitä, että kasvua on vahvistettava. Kuitenkin kun on kyse välineistä, niin olemme eri mieltä. Olemme sitä mieltä, että tässä mietintöluonnoksessa on liian vähän korostettu sitä, että yksityisten yritysten mm, puitteita erityisesti pk-yritysten on parannettava. Me tarvitsemme sääntelyn purkamista, vähemmän byrokratiaa, ehkä myös mahdollisuuksia erityisistä talousalueista tai verohelpotuksista, verovapauksista uusille pienyrittäjille. Meillä täytyy olla siis sellaisia välineitä, joilla yrittäjät yrittäjyyttä helpotetaan ja eh, pystytään tätä kautta luomaan työpaikkoja, koska me tiedämme, että pk-yritykset ovat eh, työllisyyden moottori. Viimeinen asia liittyy finanssipoliittiseen kuriin ja velkaantumiseen ehm, kurinalaisuus, talouskuri itsessään ei johda kasvuun, mutta ei velkaantuminenkaan itsessään ja meillä on valtion velkakriisi, siksi haluaisimme, että että näitä velkasääntöjä noudatetaan kasvu- ja vakaussopimuksen tähän asti sen sääntöjen puitteissa. Siinähän on myös joustavuus mukana. Kiitoksia. Thank you. Kiitos. Ja seuraavaksi EPPn varjoesittelijä de Lange. Well, uh, eh, Kiitos puheenjohtaja. Minä haluan lämpimästi kiittää kollega Beressiä hänen tekemästään työstä. Tiedän, että hän on tehnyt kovasti työtä. Tämä on erittäin laaja tehtävä ja olemme yhtä mieltä siitä, että meidän on kiireellisesti keskusteltava tästä aiheesta. Asian vakavuus on ilmeinen kaikille poliittisille ryhmille. Euroopan taloustilannetta usein tarkastellaan sisältäpäin, mutta varmaan sitä täytyy tarkastella myös ulkoapäin. Ja kun katsotaan, miten kansalaiset väestömäärä vähenee, väestö harmaantuu, tuotanto siirtyy Kiinaan, niin kyllä se niin on, että meidän täytyy puuttua asioihin jo nyt, jotta huolehdimme asioista jo nyt, emmekä jätä niitä yksinomaan lastemme ja lasten lapsen, lastemme Kontolle heidän suhteensa. Tietenkin tilanne on sitten vieläkin kiireellisempi. Niin, tämä on hyvin laaja kokonaisuus ja täytyy katsoa, että me tässä tee päällekkäistä työtä investointipaketti mietinnön kanssa, vaikka näissä toki päällekkäisyyksiä onkin. Tässä kuitenkin kyseessä on sitten toinen esittelijä, tähän viitattiinkin. EPP-ryhmälle on hyvin tärkeää pysähtyä pohtimaan kriisin syitä viime vuosien kriisin syitä tässä taustalla ja sitä, miksi vakaus- ja kasvusopimusta on sopeutettu ja miksi six-pack ja two-pack-lainsäädännöt on otettu käyttöön. Euroopan parlamentti voi mielestäni olla hyvin ylpeä näistä jo otetuista askeleista me olemme välillä joutuneet kyllä kiehuvan kuumassa tilanteessa vääntämään näitä sopimuksia ja usein kun neuvosto on ollut täysin jakantunut, niin Euroopan parlamentti on ottanut johtoroolin. Komission ehdotuksiin on meidän tehtävämmekin reagoida ja tietenkin tämä uudelleen tarkastelu lauseke siitä, että katsotaan six-pack ja two-pack lainsäädäntöjen toimista. Tältä osin mielestäni voitaisiin ehkä vahvistaa tätä mietintöä luonnosta entisestään. Ne ovat toimineet, molemmat lainsäädäntöpaketit, ja minun mielestäni ne ovat vahvistaneet rahaliittoamme ajatellen nyt vaikkapa julkisen velan kestävyyttä ja niin edelleen. Ja mitä sitten tulee makrotalouden epätasapainomenettelyyn ja muihin kysymyksiin, niin samoin näissä on päästy eteenpäin. Kun sitä ajatellaan joustavuutta, niin ja komission tiedonantoa joustavuudesta, niin mielestäni ihan ääneen voi todeta, että alkuperäisessäkin vakaus- ja kasvusopimuksessa toki oli tiettyjä joustavia elementtejä, mutta nyt näyttää logiikan olevan se, että täytyy päästä alle kolmen prosentin mitä alijäämään tulee, mutta kyllä se niin on, että maat eivät ole olleet aina täysin vastuullisia äh, hyvinä vuosina esimerkiksi ylijäämä alijäämätasapainon suhteen äh, toimia pitää myös hyvinä vuosina ja tietenkin täytyy pohtia sitten, mitä, miten hyvinä vuosina voitaisiin saada aikaan hiukan puskuria huonoja vuosia silmällä pitäen. Eli tällainen varmistautuminen, tiedättehän te, seitsemänä lihavana vuonna täytyy valmistautua rammatunkin mukaan seitsemän laihaan vuoteen. Näin ei ehkä ole toimittu. Eli kyllä tätä joustavuutta vakaus- ja kasvusopimuksessa on aivan alun alkaenkin ollut. Ja sitten äh, julkisen velan kestävä taso, äh, tämä liittyy tietenkin myös joustavuuteen. Kyllä minäkin ymmärrän, että jos äh, toteuttaa aitoja uudistuksia, eikä vain säästä säästämisen vuoksi, jos toteuttaa aitoja uudistuksia, niin silloin aikaa joskus tarvitaan enemmän kuin yksinomaan säästöpolitiikan keinojen kautta kyse ei ole kuitenkaan joko tai tilanteesta, vaan sekä että tilanteesta. Eli jos tässä annetaan hiukan aikaa, niin ei sekään mitään hyödytä, että velan annetaan, annetaan räjähtää täysin käsiin. Kyllä täytyy miettiä julkisen velan kestävää tasoa. Tietyissä jäsenvaltioissa tilanne on kestämätön ja meidän täytyy todella huolestua asiasta. Sitten mielestäni kaikkein kaikkein tärkein äh, osa tässä, ja ymmärrän esittelijän haluun äh, halun ja toiveen äh, miettiä sitä, että mitkä talouden koordinaation elementit täytyy toteuttaa, mutta meidän on välttämättä mm, käytävä tätä keskustelua, mutta ei niin, että sitä kautta annetaan kansalliselle tasolle täysi vapautus kaikesta vastuusta. Kyllä ei se, ei se voi olla niin, että jäsenvaltioissa sitten vaan äh, jätetään oma vastuu kantamatta ja syytellään aina isoa pahaa Eurooppaa. Näin ei saa käydä. Ja sitten äh, sitoutuminen. Miten huolehdimme siitä, että Paitsi että me käymme tätä keskustelua keskenämme, myös kansallisissa parlamenteissa käydään rehellistä keskustelua siitä, mitä talous- ja rahaliiton jäsenyys merkitsee. Ei kyse ole yksinomaan hyödyistä, vaan myös tietystä taakasta. Ja eh, myös kyse on siitä, että pelisääntöjä on kaikkien kunnioitettava. Tässä puheenjohtaja, minun mielestäni nämä pääasiat. Ja nyt on mukava sitten käynnistää keskustelua. Kiitos. For the Mr. E Bernd Luke. Kiitoksia sitten ECRstä, herra Bernd Lucke. Kiitoksia puheenjohtaja, minä puhun Saksaa. Äh, edustaja Beres myös minun osaltani sydämelliset kiitokset teidän äh, työstänne. Omalta osaltani voin sanoa, että monet äh, ajatukset löytyvät teidän mietinnöstä, vaikka minun vähän samoin kuin herra Toirerin on sanottava, että näkemykseni on erilainen kuin teidän näkemyksenne ja monet sellaiset asiat, joita te olette esittäneet, niitä me emme voi tukea. Ensinnäkin yleisesti haluaisin sanoa, että haluaisin varoittaa siitä, että tätä mietintöä liikaa pullistellaan ja että tähän otetaan liikaa asioita mukaan. Tämän mietinnön aiheena on talouden ohjausjärjestelmä ja sen ähm, puitteet äh, sekä tilannekatsaus että äh, tulevaisuuden näkymät ja haasteet. Se, mikä siihen ei mielestäni kuulu, on eräänlainen äh, valiokunnan itse kehuu siitä työstä, mitä se on tähän asti tehnyt, eikä siihen myöskään kuulu, nämä ovat herra Toirin ehdotuksia, mitkään erityis pyynnöt pk-yritysten tukemisesta ja muusta. Nämä ovat asioita, jotka kuuluisivat yleiseen talouspoliittiseen pohdintaan, mutta ei, sillä ei ole oikeastaan mitään tekemistä näiden ähm, talousten ohjausjärjestelmän sääntöjen kanssa. Ei ole myöskään mielestäni mitään järkeä äh, nostaa esiin kriisiä ja sen syitä tässä, kuten edustaja Lange sanoi, ellei sitten haluta sanoa, että mitkä kriisin syyt johtuvat siitä, että äh, näitä äh, talouden ohjauksen sääntöjä ole noudatettu, mutta eihän meidän tarvitse nyt Lehman Brothersiin palata. Meidän täytyisi katsoa eh, tilannetta, tarkastella tilannetta, mutta se tästä mietinnöstä puuttuu. Ollaan kyllä varsin kriittisiä ohjausjärjestelmän suhteen, mutta tästä puuttuu analyysi, tästä puuttuu selkeä mm, arvio siitä, miksi eh, talouden ohjauksen säännöt euroalueella eivät ole toimineet siinä määrin kuin haluaisimme ja miksi on ajateltu, että näistä yksinkertaisista säännöistä pitäisi siirtyä monimutkaisiin ja epäselviin sääntöihin. Olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että nykyiset säännöt ovat liian monimutkaiset eikä niitä ole oikein hyväksytty kansallisvaltioissa ja niiden hallituksissa. Olen myös samaa mieltä mieltä siitä, että ne suositukset, joita on annettu, osittain perustuvat komission vääriin arvioihin. Ja tämä mielestäni pitäisi enemmän nostaa esiin tässä mietinnössä, miksi näin on ja mitä asian eteen voitaisiin tehdä. Olen täysin eri mieltä kuin esittelijä, kun hän sanoo, että nykyisen taloudellisen ohjauksen virheet voitaisiin korjata äh, sillä, mitä hän kutsuu inklusiiviseksi äh, talouden koordinoinniksi. Mielestäni tämä ei on väärä lähestymistapa. Meidän pitäisi puhua paljon enemmän kannustimista ja se puuttuu tästä mietinnöstä ja äh, täytäntöönpanomekanismeista. Sekin mielestäni puuttuu tästä mietinnöstä. Mielestäni ei ole oikein se, että tässä mietinnössä ei keskitytä pelkästään talouden ohjauksen sääntöihin, vaan mm, tässä puhutaan paljon enemmän erilaisista kriisinhallinta-aloitteista ja niiden toivottavuudesta. Kriisinhallintamenettelyt, jotka esittelijän mielestä ovat toimivia mm, deflaation ja taantuman torjumiseksi euroalueella. Tämä ei mielestäni ole sopivaa, koska meidän pitäisi puhua niistä säännöistä, eh, joita käytetään pitkällä tähtäimellä, eikä niinkään eh, nyt eh, kriisinratkaisumenettelyistä. Tästä mietinnöstä puuttuu joitakin asioita. Ensinnäkin se, että euroalueen valtiovelan kestävyydestä ja valtiovelan kehityksestä ei sanota paljon mitään. Tämä mielestäni pitäisi tähän lisätä ja sitten täytyisi luoda yhteys tähän no bailout lausekkeeseen, eli EU-sopimuksesta 25 artikla, sitä ei riittävästi nosteta tässä esiin. Täytyy sanoa, että talouden ohjauksen viimeinen tavoite, sen täytyy olla tämän lausekkeen voimassaolo. Sitten asiantuntija-arviotkin puuttuvasta Viblogin ja Clemens Fustin kriittistä kriittiset huomiot siitä, että ei ole mahdollista ähm, epätasapainoa äh, huomata. E, jos esimerkiksi vaihtotaseen epätasapainoa, niin Viplot sanoo, että ähm, pääoman vienti saattaa olla ihan järkevä toimenpide e, e, investointien rahoittamiseen jossain muualla ja sitten se tasapainotetaan pääoman tuonnilla myöhemmin. Joten pystymmekö siis tunnistamaan epätasapainoa tilastollisesti ja tiedämmekö taloudellisesti, mistä puhumme, kun puhumme makrotaloudellista epätasapainon menettelystä. Ja sitten tästä puuttuu myöskin viittaus siihen, miten nämä monimutkaiset säännöt, joita meillä tällä hetkellä on ja joita esittelijä aivan oikein kritisoi ja hän aivan oikein sanoi, että ne ovat monimutkaiset. Miten me nämä monimutkaiset säännöt saamme yksinkertaistettua? Äh, olen hyvin paljon lukenut siitä, mitä lisäsääntöjä voitaisiin ottaa käyttöön, koordinointia, yhteisöllisyyttä, yhteistä lainsäädäntöä euroalueella tai e-, e-, Euroopassa, mutta tässä ei mainita laisinkaan näiden äh, sääntöjen yksinkertaistamista ja nyt päätän puheenvuoroni tähän puheenjohtaja. Kiitoksia. Ja seuraavaksi GUE-ryhmästä. Elina Ronjakaari. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin, erityisesti haluaisin kiittää esittelijäluonnoksesta ja kiitos tästä menettelystä, joka meillä on ollut. Meillä on ollut paljon kiinnostavia hyvää panosta kaikilta puolilta. Sama lähtökohta ei ole mikään salaisuus, eikä pidä pettää sitä, että olemme hyvin samaa mieltä jostakin peruskysymyksistä talouden ohjaamisesta. En sano, mistä me olemme eri mieltä, mutta äh, mainitsen ne tärkeimmät, joista olemme eri mieltä ja josta mä, mä just erotatta, että ensiksi kiittäisin äh, perustusta. GNGL on sitä mieltä, että meidän täytyy ottaa sosiaaliset indikaattorit mukaan. Meidän täytyy tarkastella, miten tämä on vaikuttanut työttömyyteen, köyhyyteen, työttömyyteen ja niin poispäin. Meillä on luvut. Ja meillä on koordinoitavaa tietoa siitä, miten talouspolitiikka on vaikuttanut tavallisiin kansallisiin. Ja me, minusta näitä tekee että lainetaan sosiaalisiin indikaattoreihin. Tästä on ehkä yksimielisyyttä, mutta minä olen sitä mieltä, että tarvitaan nykypäivän talouspolitiikan selkeitä kritiikkiä. Kuten viime se todettiin, äh, Euroopan neuvostossa oli päätöslausuma, jossa viitataan äh, säästöpolitiikan ihmisiin kustannuksiin. Ja on ihan totta, että täytyy tarkastella, miten tällaiset aloitteet vaikuttavat perustavien ihmisoikeuksiin, että tosiasia on, me olemme nähneet, miten erityisesti ohjelmamaissa ihmiset ovat joutuneet tilanteeseen saada perusoikeuksia rajoitetaan. Ja meidän kansanvalitsemana parlamenttina pitää arvioida tätä politiikkaa ilman perusoikeuksien huomioon ottamista. Me haluamme senkin mukaan arvioida ne kolmanneksi. Olen oikein iloinen, että 2225 kriteerissä mukana. Siinä todetaan, että kriteeriä pitää ottaa talouden arvioinnissa huomioon, mutta erityisesti sosiaaliset indikaattorit pitää ottaa huomioon. Komission ei pidä tarvitse rahaa ja taseita, vaan inhimillisiä seurauksia tästä säästöpolitiikasta. Mitä uudistukset merkitsevät tavalliselle ihmiselle? Meidän pitäisi kannustaa komissiota ottamaan tämä erittäin vakavasti. Ja sitten kysymys on demokratiasta. Ja tässä erittäin hyvin todetaan, että nykyratkaisussa on perustavia demokraattisia ongelmia. Että totta kai me ryhmänä voimme tukea sitä, että parlamentti voidaan paremmin ottaa mukaan, mutta me toivomme myös, että kansalliset parlamentit saavat enemmän valtaa talouspolitiikasta. Ja on selvää, että on valtavat taistelu isotuteen välillä ja meidän kaikkien edoissa, että me saamme pelisäännöt siitä, millä instituutioilla mitkä säännöt niin että tämä on seurattavaa meille ja kansalaisille. Ja odotan keskustelun jatkumista. Kiitos. Thank you. Now for the FDD, Marco Valli. Kiitoksia sitten eh, FDDstä, Marko Valli. Anteeksi, vihreät. Eh, Ernest Urtasun. Pyydän anteeksi. Niin. Eh, Kiitos. Aivan ensin haluan kiittää esittelijää ehdotuksesta. Ennen kaikkea haluan äh, kiittää häntä siitä, että hän ei äh, langennut kiusaukseen niin kuin äh, täällä usein tapahtuu mietinnöissä komission tiedonantoihin liittyen. Eli hän ei langennut tällaiseen itsetyytyväisyyden kiusaukseen, vaan hän on hyvin kriittinen ja minun mielestäni hän kyllä tässä hengessä aivan varmasti voi käydä keskustelua myös meidän kanssamme ja voimme varmasti löytää ryhmien, myös minun ryhmäni kantojen suhteen kyllä paljon lähentymistä ja yhteistä pohjaa. Kun tässä mietinnössä viitataan siihen, että on koko joukko asioita, jotka eivät toimi kohdissa kaksi, 15, 16 todetaan, että tarvitaan lisätoimia, mutta tässä ei kuitenkaan eksplisiittisesti viitata lainsäädäntöpuitteiden uudelleen tarkasteluun. Tätä mielestämme kuitenkin tulisi vakavasti harkita, että komissio tulee tarkastella näiden kaikkien sääntöjen toimivuutta. Sitten esittelijä viittaa demokratian ja demokraattisen kontrollin vahvistamiseen taloudenohjausjärjestelmän suhteen, kun ajatellaan vaikkapa maakohtaisia suosituksia. Ja meillähän on taloudenohjausjärjestelmän suhteen yhteispäätösmenettely, ja silti jotenkin vaikuttaa siltä, että usein näitä asioita kohdellaan hiukan tai käsitellään hiukan Euroopan parlamentin pään yli ikään kuin. Ja siksipä meidän täytyy ponnekkaasti vaatia valvonnan vahvistamista entisestään, siis demokraattisen valvonnan kun äh, katsotaan niitä tuloksia, joita uudet säännöt ovat aikaansaaneet, niin näihin mietintöluonnoksissa suhtaudutaan kriittisesti ja hyvä niin. Siis tämähän on ollut erittäin destruktiivista toimintaa. Me olemme uusien sääntöjemme kautta halunneet vähentää velkaantumisastetta, julkisen velan määrää, mutta tämä on johtanut hyvin brutaaliin ja hyvin tuhoavaan toimintaan jäsenvaltioissa. Eh, useimmissakin jäsenvaltioissa, joten meidän täytyy tämäkin hyvin eh, selvästi todeta tällä tekstissä. Sitten kohta viisi. Mielestäni meidän täytyisi eh, painottaa sitä, että meidän täytyy nyt painopistettä siirtää kohti investointeja. Ja on tiettyjä investointeja, joita kohdellaan äh, etuisuusjärjestelmän mukaan, kun vaikka ajatellaan jonkinnäköisten investointien äh, laskemista pois äh, tästä alijäämämenettelystä, niitä tulisi kohdella toisella tavalla ja niiden takaisinmaksua tulisi voida lykätä tai kautta pidentää. Kun ajatellaan nämä joustovälineitä, niin vaikuttaa hiukan siltä, että joustavuutta käytetään vain silloin, kun se oikeastaan on jo tapahtunut jo silloin, kun se on välttämätöntä, mutta pikemminkin joustavuutta tulisi käyttää ajoissa niin, että, ei, että voidaan toimia Äh, ennaltaehkäisevästi ja ennalta, eikä niin, että no niin, äh, hyvä on, nyt ollaan joustavia, kun katastrofi on jo edessämme. Tätä äh, toimintamallia mielestäni tulisi muuttaa. Samoin sitten täällä puhutaan makrotalouden epätasapainomenettelystä. Me korostamme tätä, pidämme sitä hyvin tärkeänä. Katsomme, että alijäämä maiden Lisäksi tulee tarkastella myös ylijäämämaita, tarvitsee katsoa koliko molempia puolia. Ja sitten tietenkin vielä tässä scoreboard-kysymyksessä tulee tarkastella sosiaalista ulottuvuutta, sosiaalisia indikaattoreita. Mehän jo six-pack ja two-packs päätöksiä tehtäessä vaadimme sosiaalisten indikaattorien huomioon ottamista. Ja kun ajatellaan sitten äh, talouden ohjausjärjestelmää ja välttämättömiä äh, uudistuksia, niin äh, ajatellaan troikkaa. Itse asiassa oikeusasiamies on tavallaan pistänyt kertomuksessaan pisteen koko troikan toiminnalle, eli että troikka ei voi jatkaa toimiaan tällaisena. Meidän täytyy hoitaa samat asiat jotka Troikka tähän asti on äh, hoitanut katastrofaalisella tavalla, niin meidän täytyy hoitaa ne yhteisön menettelyn ja demokratian keinoin. Kiitos. Kiitoksia nyt Marko Valli. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän esittelijä siitä, että hän tämän äh, mietintöluonnoksen kirjoitti. Olen varsin tyytyväinen siihen, että myös sosialistit vihdoinkin hiukan heräsivät ovat vähän kritiikkiä tähän laittaneet, vaikka e, tässä edustankin EFDD, mutta tässä tapauksessa myös viiden tähden että Olen varsin tyytyväinen tähän mietintöön. E, valitettavasti en löydä siitä todellista kritiikkiä tätä hallinnointijärjestelmää kohtaan, joka on otettu käyttöön viime vuosina. Ja ö, mielenkiintoisia kysymyksiä, kuten kyseenalaistaa finanssipoliittista sopimuksesta, joka periaatteessa piti ö, ymmärtää heti. Piti ymmärtää, että se ei ollut kestävää, että velka otettiin tällä tavoin mukaan. Tällä hetkellä jo kuristamme joitakin valtioita. Mm, sitten kun nyt ryhdytte taistelemaan tästä joustavuudesta, niin tullut vähän muoti ja olette pystyneet vakuuttamaan Tsipraksenkin, joka oli vähän radikaalimpi. Minä olen yllättynyt, että tässä ei sanota mitään tästä output gapista. Tästä puuttuu tästä mietinnöstä äh, analyysi siitä, minkä takia olemme tähän tilanteeseen joutuneet. Sillä jos emme analysoi taloudellista tilannetta ja sitä, mitkä ovat suurimmat epätasapainon aiheet euroalueella, emme pysty koskaan luomaan kunnon sääntöjä. Ensinnäkin täytyy ymmärtää, mitä neuvosto haluaa. Se hyvin rajallisesti vain haluaa harmonisoida jäsenvaltioita finanssipoliittisesti ja tämä tilanne jumittuu ei vain, se ei ole jumissa vain muutaman kuukauden ajan, vaan jo vuosikymmenten ajan. Mm, kun tässä katsotaan Saksaa, jonka tase ylittää säännöt ja se tulee vaikuttamaan toisiin maihin, kuten eteläisiin Euroopan maihin, Italiaan, Kreikkaan, Espanjaan, Portugaliin, joten jos emme tarkkaan analysoi tilannetta ja huomioi, mitä ongelmia ja epätasapainoja meillä on, niin emme pysty koskaan luomaan kunnon sääntöjä, koska perustamme ne numerisiin parametreihin, jonka takia kriisi vain vahvistuu ja työttömyyskriisi vahvistuu. Joten meillä pitäisi olla paljon tarkempi analyysi siitä, miten nyt on tultu siihen pisteeseen, että hallinnointijärjestelmää on muutettava. EKPstäkin pitäisi jotain sanoa, koska tämä määrällinen elvyttäminen, uusin toimenpide. Kun meillä on raha, joka pitäisi yhdistää Euroopan kansat, niin kyllä tämä vähän on naurettavaa maailmanlaajuisesti tämä määrällinen elvyttäminen. Jos ette sitä ymmärrä, niin hyvä on. Kiitoksia. Now I... Kiitos. Nyt meillä on AFKon lausunnon. Ähm, laatia ja Ekonin jäsen Silvi Gular. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Beresille tästä suuresta työstä ja kaikista mielipiteenvaihdosta ja haluaisin lyhyesti esittää muutamia kommentteja. Olemme vähän puhujakoiden välissä, koska olennainen talouden hallinta on sopimuksissa. Ja kun liikumme sekundaarioikeuden alueella, olemme sitten sopimuksen vankeja. Meillä on proseduurin suhteen ylellinen oikeus olla eri mieltä tai ei, mutta perussopimuksessa sieltä on. Ja en nyt halua puhua siitä, mitä sopimusten muuttamista voi sanoa. Toiseksi, toiseksi, jos täällä voisi olla vähän hiljaisuutta, kiitos. Haluaisin sanoa, että meillä on järjestelmä, joka perustuu sääntöihin, joka on täysin epätäydellinen – koska yhteisössä on osana oikeusjärjestelmää tuomioistuin ja makrotalouden hallinnassa ei voi komission ja neuvoston päätöksiä viedä ää, tuomioistuimen eikä myöskään käynnistää rikkomusmenettelyt jäsenvaltiota vastaan. Meillä on turhattava järjestelmä, ja kun Moskovisi sanoo, että sanktiot ovat umpikoja, niin totta kai näin on. Mutta mitä syyttäjät tekevät rikosoikeutta soveltaessaan? He soveltavat tätä, joka on merkki umpikojasta. Ja Pervasilla on se tuleville sukupolville on tärkeää investoida. Kun velkaantua. Julkisen sektorin velka, niin kuin sitä viime vuosina käytetty ja mitä Ranskaan tulee, en muistamasta puhu ilman mitään kunnioitusta hyvästä hallinnosta. Esimerkiksi paikallis viranomaisten henkilöstä ja tehtävät ovat lisääntyneet. Tämä on sen vastuutonta. Ei vastakohta ole velka ja investoinnit, investoinnit joita rahataan paremmin paremman taloushallinnan kautta. Ja meidän kaunissa maassa pitäisi ymmärtää se paremmin. Ja sitten talouspolitiikan epätasapaine, jossa Ferrer oli esitteli, olemme tehneet komission tekstin suhteen kaikkemme. Se on varmaan hedelmällisin tie, jos haluamme älykkäästi yhdistää rakenteellisen lähestymistavan, joka pyrkii tarttumaan talouden kaikkiin ongelmiin, eikä ainoastaan velkaan ja vajeisiin, ja meidän täytyy mietinnässä vahvistaa kaikkea, joka liittyy tähän. Ää, e, velan suhteen ehkäisevät ja korjaavat toimenpiteet ovat sopimuksissa pitkälti lukkoon. Ja, ja tätä vahvisti kansainvälinen tsg e sopimus ja viimeinen asia herra Luka. Jos hän on vaikea tietää, missä epäarvoa on köyhyyden vastaisen ryhmän vastaan johtajana kutsun teidät tapaamaan varattomia ihmisiä. Tilastollisesti on aina helppo osoittaa, että epätasarvoa on, mutta olisi hyvä, että tämä talo ottaisi nämä asiat vakavasti. Thank you. Uh, I, don't, I don't see other... Kiitoksia. En näe muita puheenvuoropyyntöjä, joten voin antaa puheenvuoron takaisin esittelijälle. No, ei, ei. Elisa. Elisa. Kiitos. Kiitos. En halua käyttää enää mitään liikaa aikaa tässä, mutta halusin vain nostaa esiin pari-kolme seikkaa puolestani. Ensinnäkin se, miksi asiat ovat tapahtuneet. Mielestäni tässä on kaksi elementtiä, joita ei voi välttää näkemästä. Yhtäältä on äh, olemassa talouden syklejä, ja jos äh, luodaan rahaliitto, niin yksittäiset jäsenvaltiot luopuvat välineistä, joita niillä yleensä on näiden talouden suhdanteiden pehmittämiseksi. Äh, nyt toimitaan Euroopan tasolla ja kun jollakin jostain syystä tai jollain alueella tai koko euroalueella syntyy kriisi, meillä ei ole minkään näköisiä välineitä päästä tästä kriisistä, muita välineitä kuin sisäiset toimet, jotka ovat hyvin tuskallisia ja myös vaikeita poliittisesti ja sosiaalisesti. Rahaliitossa on mukana erilaisia talouksia ja poliittisista syistä sama politiikka luo epätasapainoja ja nämä epätasapainot ovat jatkuvasti kasvaneet niin kuin Pervans Peres mainitsi. Luonnollisesti on koko joukko sopeutustoimia, joihin voidaan turvautua ja niitä voidaan nimittää millä tahansa nimellä kuin vain haluatte. Toinen asia ovat nämä sopeutukset, jotka jo on toteutettu. Kollegat, mielestäni nyt on korkea aika lakata piilottelemasta asioita. Meillä on riittämättömän riittämättömästi kasvua, meillä on epätasapaino lisääntynyt, työttömyys lisääntynyt ja meidän täytyy todella hyvin vakavasti nyt puuttua siihen asiaan, että tilanne on edelleen tällainen ja muut maantieteelliset alueet ovat jo ajat sitten nousseet tästä kriisistä. Niiden kriisi on päättynyt ja meidän kriisimme on jatkunut jo vuodesta 2008. Nyt eletään vuotta 2015. Kun ajatellaan näitä sopeutustoimia, niin jos katsotaan fantastisia tuloksia joissain jäsenvaltioissa, niin anteeksi vain, mutta minä joudun ne kyllä kyseenalaistamaan sillä hmm, ehkäpä joku asia on parantunut, alijäämä on parantunut ja ehkäpä toinenkin asia on parantunut, ulkopuolisten investointien äh, saatavuus on parantunut sen jälkeen, kun EKP äh, on löyhentänyt ohjaksiaan, mutta va- velkataakka on valtava, työllisyys on valtava, äh, keskiluokka on tapettu, investoinnit on tapettu. Ja pätevät työntekijät ovat joutuneet lähtemään muualle työn perään. Eli olkaa varovaisia tsunamin jäljiltä joko kuolee tai sitten myöhemmin syntyy taas kasvua, mutta jos me nyt pekotesta menetämme parissa kolmessa vuodessa 7 prosenttia tai Kreikan kohdalla jopa 27 prosenttia, niin kehottaisin kyllä malttiin nyt strategian menestyksestä puhuttaessa, sillä tässä itse asiassa kansalaiset eivät saa tarvitsemiaan vastauksia. Tarvittavat vastaukset ovat hyvin monimutkaisia, eivätkä mitenkään simplistisiä, mutta ihmiset, ihmisistä on huolehdittava niin diagnoosien kuin ratkaisujenkin suhteen. Kiitos puheenjohtaja. No niin, kiitos teille. Ja nyt esittelijä, olkaa hyvä. Kiitos rakas puheenjohtaja, kiitos kaikille kollegoille. Minusta tämä on hyödyllinen keskustelu. Minusta vaikuttaa, että asialla on paljon kytköksiä. Ja uskon, että meillä on mahdollisuus saada johdonmukainen mietintö, joka vastaa sen, että meillä ei ole sen enempää byrokraattinen kuin välinpitämätön teksti. Me pystymme lähettämään selkeitä viestejä, mutta yksi näkökohta, joka suhteen tiedän, että meillä on erimielisyyksiä, se täytyy mainita – koska meidän täytyy olla selkeä niiden vaikeuksien suhteen, joita kohtaamme. Tämä tavallaan liittyy se, mitä herra Stalojan sanoi tänään, kun hän puhui Blumille. olemmeko tässä tilanteessa, koska sääntöjä on sovellettu huonosti vai muusta syystä. Vilpittömästi. en usko, että euroalueen taloudellista tilannetta voisi tiivistää siihen, että sääntöjä on sovellettu väärin. Ovatko ne monimutkaisia tai ei, ovatko ne sixpackin ja tuppakin jälkeisiä tai niitä edeltäviä sääntöjä. Tämä on liian yksinkertainen analyysi ja, ja jos Tästä sana selkoa. Varmasti kykenemme sitten olemaan muistakin näistä samaa mieltä. Se on hyvä miten Tora haluaa vahvistaa komission pääekonomistin roolia. Tältä pohjalta voi jatkaa. Voimme työstää tekstiä ja odota hänen ehdotuksia, mutta jälleen en jää hänen analyysien, että uudistukset ovat hyviä, mutta huonosti toteutettu, ja minusta tämä ei riitä tilanteen selitykseksi. Ester Langen havainnot. Kiitän, että hän painotti, että on kiire edetä, mutta että meillä on tämän kiireellisen välittömän tavoitteen lisäksi meillä on tämä pitemmän aikavälin kiireellinen tavoite. Se on nämä neljän puheenjohtajan kertomus, joka ei selkeitä asioita ja se auttaa meitä säätämään menettelyitä ja mekanismeja, jotka pahimmiltaan vaikeuttavat tehtävämme. Se, että parlamentti voi olla ylpeä tekemisestä, minulla ei ole mitään epäilystä tästä. Mutta emme ole täällä kehumassa itseämme. Mutta ilolla lisäisin muutaman kappaleen, mutta Tämä tuskin on mietinnön vaikein kohta. Esther de Lange otti kysymyksen 3 prosentista ja 0 prosentista. Tässä mietinnössä mä ratkaisin tuota keskustelua, mutta taloustieteilijät esittävät tästä kysymyksiä. Mitä se merkitsee, että budjettisopimuksessa on 0 prosenttia – että olemme palanneet kolmeen prosenttiin, joka vastaa enemmän käsitystä yhteiskunnasta, joka investoi vähimmäismäärän. Odotamme kiinnostavia keskusteluja. Herra Luken havaintoihin liittyen hän sitä mieltä, että mietin näistä puhuttu analyysiä. E, Luen tarkkaan se, mutta minun esitykseni alussa on mielestäni identitoitu selkeästi tekijät, jotka pitää ottaa huomioon työmme jo suuntaviivoiksi. Ja kun hän sanoi, että sen sijaan, että meidän pitäisi pohtia säätöä soveltamista, minäkin taisin huomiota kriisihallintaan. Minusta meidän pitää tehdä molempia ja velan kestävyydestä olen ilmaissut kantani. Kunnittavat maat velkakriteerejä tai ei, niin kannattaa miettiä, että tämä aihe ei ole mikään eristetty yksilön kysymys. Sitten monimutkaisuuden kysymys. Luen kiinnostuneena ja tarkkaan tarkistuksia, koska olen on yhteinen tavoite. Mutta kiinnittäisinpä lukenut huomiota kuitenkin siihen, että mielestäni olisi parempi olla vähän vähemmän monimutkaista, vähän vähemmän sääntöjä, vähän enemmän politiikkaa. Jos voimme olla tässä samaa mieltä, voimme päästä eteenpäin. Kollega Urtasunille ja nyt lopetan. yksi tekijä, josta meidän täytyy kehittää kaikki, joka auttaa eteenpäin konvergenssin suhteen, talouksen konvergenssin suhteen. Tästä on puhuttu tarpeeksi. En ymmärrä, miksi asia on niin poissa analyyseistä, jota komission puheenjohtaja on tehnyt. Vaikka hänellä on mandaattinsa, jonka euro huippukokous antoi. Ja jos konvergenssin suuntaan haluamme edetä, kysymys verotuksesta. Tässä nämä illan ja muiden jäsenmaiden ehdotuksia. Sen täytyy olla talous- ja rahaunionin loppuun saattamisen osa Silvi Gularille Afkon suhteen. Meillä on jo ollut jo mahdollisuus keskustella tästä ideasta, että ideasta, joka esitti, että voisimme täältä sääntöjä talouspolitiikassa voidaan mennä tuomioistuimeen. Meillä on vaikea nähdä, että talouspolitiikkaa voidaan käsitellä rikosoikeuden tavoin. Tämä on aihe, jossa täytyy syventää keskustelua. Ja minusta talouspolitiikan epätasapainojen menettelyyn ää, sääntöjen syvempi miettiminen on ihan hyvä tiedetä, mutta emme saa vaieta velan ja vaietteen suhteen. Tässä reaktioni, jonka halusin jakaa kollegojen huomioiden suhteen. Thank you very much uh, to the rapporteur. Kiitoksia oikein paljon esittelijälle. Kalenteri aikataulu. Käännänpä sivua. Niin. Tarkistusten jätön määräaika on toinen maaliskuuta kello 14. Anteeksi, kello 18. Kello 18. Ja sitten tarkistusten tarkastelu 23. 24. maaliskuuta. 14. huhtikuuta äänestysvaliokunnassa ja sitten toinen huhtikuun täysistunto, täysistuntoäänestys. Nyt pyydän kaikkia kollegoja istuutumaan, koska meidän täytyy mennä äänestyksiin. Yes, yes, just a second. Can you take seat so we can proceed with a test? Voisitteko istuutua, niin voimme testata äänestyskoneet. Onko teillä äänestyskorttinne laitteessa? Hyvä. Sitten tarkistetaan. Äänestys alkaa. Täällä on vielä useampia kollegoita, joiden pitää äänestää. is fine. Yeah, it's the no, no. same. No. It's the same. Yeah, just to because otherwise we are fine. Yeah. Everybody's voting. Ovatko kaikki äänestämässä nyt? The 48 Näen täällä nyt vain 48, 49 ääntä, 52, 52 korttia on siellä. Hyvät kollegat, istuutukaapa. Siellä vielä yhden pitää äänestää. Äänestittekö? Hyvä voimme varmaan päättää tämän koeäänestyksen ja sitten voimme äänet, aloittaa äänestyksen Rosatin mietinnöstä eh, talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso. Aloitamme kompromissitarkistuksesta A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan Tarkistetaan. Tarkistus 19. Äänestys alkaa. Yksi EPP liikaa. Chamber. Puheenjohtaja, täällä käydään nyt aika paljon näitä tällaisia yksityiskeskusteluja. Voisitteko pyytää näitä ihmisiä poistumaan täältä? Sit and stop Istuutukaapa ja lopettakaa keskustelut. Ja täällä on myös yksi EPP-jäsen liikaa, vetäkääpä äänestyskorttinne pois, hyvä. No niin, äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissitarkistus B puolesta. Vastaan. Niin, kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus 28 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Pyytäisin nyt, että näytätte, nostatte kädet ylös. Äänestys alkaa tarkistuksesta 28. Äänestys päättyy. Ylätty. 36 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 37 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ylätty Envi 1 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Envi 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Envi 2, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Envi 2. Toinen osa Yksi EPPltä liikaa. Hyvä on. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissitarkistus C puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Envi 3 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan Envi 3. Äänestys alkaa. Yksi EPPn jäsen ja yksi SNDn jäsen liikaa. Nyt on hyvin. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi D. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi E. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 4 puolesta vastaan. Tarkistetaan Envi 4. Äänestys alkaa. Yksi epepeltä liikaa. Kaksi epepeltä liikaa. Yksi SNDltä liikaa ja vieläkin yksi EPPltä, vieläkin yksi EPPltä. Vieläkin pyytäisin Meillä vieläkin yksi EPPltä liikaa, pyydän anteeksi. Hyvä on. Äänestys päättyy, hylätty. Envi 5 puolesta vastaan Envi 5 vastaan. Hyvä. Tyhjää. Hylätty. Sama enemmistö. Kompromissi F. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tarkistetaan toinen osa. Kompromissitarkistus F. Äänestys alkaa. Kaksi epäveltä liikaa. Hyvä on. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 82 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. 82. Yksi epäpöltä liikaa. Vieläkin pyytäisin. EPP, hyvä on. Päänestys päättyy. Hylätty. 84 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 85 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 86 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty envi kappale 6 sitä ei äänestetä kappale 7 envi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjä, Äänestys alkaa. 101. Vote is closed. Äänestys päättyy. Älkääpä tällä nyt painostako. Hylätty. 102 puolesta vastaan. Sama enemmistö hylätty. 103 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti alaotsake 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 puolesta vastaan. Tarkistetaan 118. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi J, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 120 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 128 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 129 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi kappale 9 puolesta vastaan. Luulenpa, että hylätty. Envi kappale 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi kappale 11 puolesta vastaan GUE vastustaa. No, ylätty. Envi kappale 12 puolesta vastaan. Tyhjää. Ylätty. Kompromissi K puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty kompromissi L suullisella tarkistuksella puolesta suullisella tarkistuksella esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten meidän on äänestettävä ensimmäisestä osasta nyt, eikö? Se on hyvä. Sitten menemme kompromissiin M. Eh, ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 155 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 156 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Envi kappale 13 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tarkistetaan toinen osa äänestys alkaa. Äh, kappale 13 Envi. Vielä jotkut kollegat ovat jättäneet äänestämättä. No niin, äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi N. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty kompromissi O puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 164 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi P puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi Q puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Envi 14 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty Envi 15 puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan Envi 15, luulen, että se on hylätty, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Vielä viisi kollegaa eh, ovat äänestämättä. Viisi kollegaa eivät halua äänestää, hyvä on heidän valintansa. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Hylätty, kyllä. Envi 16 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty Envi 17 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty Envi 18 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Enti 19 ensimmäinen osa. Nostakaa kättä puolesta vastaan. E, Envi 19 ensimmäinen osa. Niin. Ymmärsin, että GUE vastusti kaikkea muuta, mutta tätä se puoltaa. Hyvä on. Tarkistetaan Envi 19. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Eräs poliittinen ryhmä muutti mielipidettä. No niin, yksi EPPstä liikaa. Hyvä on, äänestys päättyy. Ei. Ei, minä en ymmärtänyt. Hyvä on toinen osa puolesta vastaan. Hylätty. Envi 20 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 180 puolesta vastaan. Tarkistetaan 180. Äänestys alkaa. Kaksi EPPstä liikaa. Yksi. Vieläkin yksi liikaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. EPP vastusti, eikö? No, tarkistetaan. Alkuperäinen teksti, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Hyvä hyväksytty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 186 puolesta vastaan tyhjää ylätty. 190 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan 190, äänestys alkaa. Viisi kollegaa vielä eivät ole äänestäneet. Yksi EPPstä liikaa, kaksi EPPstä liikaa, yksi hyvä. Äänestys päättyy. Hylätty. Yhdellä äänellä. 191 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi S, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kolmas osa puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan kolmas osa Äänestys alkaa. Yksi EPPstä liikaa, kaksi EPPstä liikaa. Vielä yksi. Hyvä. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi T puolesta Ai niin, me hylkäsimme tämän kolmannen osan. Vain kolmannen osan. Sitten voimme mennä seuraavaan kompromissiin. Kompromissi T puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi U. Puu. Ensimmäinen osa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 226 puolesta vastaan. Tarkistetaan 226, äänestys alkaa. Vaatko kaikki? Äänestys päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi V puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 2 V puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 239 puolesta, vastaan. Tarkistetaan 239, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 240 puolesta vastaan. Sanoisin, että tarkistetaan 240, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 241 puolesta Vastaan. Tarkistetaan 241. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi X. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Budjetti 1. Puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti kaksi puolesta vastaan tarkistetaan budjetti kaksi Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty budjetti kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti neljä ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti neljä toinen osa siitä ei äänestettää. Budjetti viisi ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan toinen osa. Luulen, että se on hylätty, mutta tarkistetaan. Toinen osa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kappale 6. Budjet, siitä ei äänestetä. 6. Toinen osa puolesta vastaan. En näe täällä riittävästi käsiä, joten tarkistetaan. Kappale 6, toinen osa, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Yksi epäveltä liikaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Äh, hyväksytty, anteeksi, anteeksi tietenkin. Kappale kahdeksan budjetti puolesta vastaan. Tyhjää. Sama enemmistö. Kappale yhdeksän budjetti puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. kappale 9. Äänestys päättyy. Nyt hylätty. Kappale 10. Ensimmäinen, se, toinen osa puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kappale 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 13 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kappale 14 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Budjetti 15 puolesta vastaan. Liberaalit puoltavatko he? Hyvä, hyväksytty. Budjetti 16 ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Minun mielestäni se oli selvää, mutta tarkistetaan, jos haluaa, että 16 toinen osa äänestys alkaa. Äänestys alkaa. On vielä paljon kollegoita, joiden pitää äänestää. Äänestys päättyy. Hylätty. Budjetti 17 puolesta vastaan. Gue vastustaa. Hylätty. Budjetti 18, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta, vastaan. Tarkistetaan tämä. Toinen osa, budjetti 18, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Hylätty kompromissi Y. No. Minulla lukee, että ei pidä äänestää tästä toisestakaan osasta. SNDn äänestyslistassa on toisin. No hyvä. Toinen osa 19 puolesta vastaan tarkistetaan. En nyt näe tätä kovin selvästi. Täällä äänestys alkaa. Budjetti 19 toinen osa. Mutta ilmeisesti virallisella äänestyslistalla lukee, että siitä pitää äänestää. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi Y puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AB puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AC puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää Gue vastustaa. Tarkistetaan. Tarkistus 18. Äänestys päättyy. Hylätty. Johdantoosan kappale 1, alkuperäinen teksti puolesta Sopiiko teille, jos äänestämme Jorontosan kappaleista yhtenä ryhmänä? Voimmeko äänestää yhtenä ryhmänä? Hyvä. Jorontosan kappaleet yhdestä kymmenen yhtenä ryhmänä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi Z. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi AA. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Jorontosan kappale 11 13-15 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten äänestämme loppuäänestyksestä. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 40 puolesta, 20 vastaan. Mietintö on hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Now we move to the Kylie report. Seuraavaksi siirrymme Kailin mietintöön. No, now Ludvigson is... Ö, ei, kun Ludvigson tulee sitten lopuksi. Nyt Kaili ja sitten Ludvigson, eikö totta? 30 second briefing time. Okay. <laughs> you change the tires. <laughs> okay. We can start. Hyvä. Aloitetaan ensimmäiseksi kompromissi A. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 46. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 49 puolesta vastaan tarkistus. Kun äänestys 49 äänestys on alkanut. One EPP too many. EPPltä yksi, ei vaan kaksikin ääntä liikaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sorry. Which amendment were we voting? Mistä tarkistuksesta äänestettiin puheenjohtaja? Numerosta 49, joka juuri hyväksyttiin. Ja seuraavaksi vuorossa on 50. Äänestys on alkanut. Ää, puheenjohtaja korjaa, ei kun äänet puolesta ensin. Vastaan. Hylätty. Ja tarkistetaan vaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. Tarkistus 50. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kompromissi B. Puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Tarkistus 54 puolesta. Kuueko kannattaa? Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 55 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 56 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 58 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty 61 puolesta vastaan. Mä luulen, että hylättiin, mutta tarkistetaanpa vielä. 61 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissit E ja F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 82 puolesta vastaan Tarkistus 82 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Alkuperäinen teksti kappale 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan. Mm, STK ei äänestä lainkaan. No, äänestetäänpä koneellisesti 89. EPPllä yksi kortti liikaa koneissa. Äänestys on päättynyt. Ylätty. Tarkistus 90 puolesta vastaan. Tarkistus 90. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 91 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Alkuperäinen teksti. Ja 91 vielä koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Joten alkuperäinen teksti, näin ollen äänet puolesta vastaan. Hylättiin, olettaisin, mutta katsotaan koneellisesti kuitenkin. Alkuperäinen teksti, äänestys on alkanut. Ja Pepellä on ylimääräinen ääni siellä käytössä. Mm. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 102, 108 puolesta Niin SD-ryhmä on pyytänyt erillistä äänestystä tarkistuksesta 108, joten toimitamme äänestyksen tarkistusta 108. Apparent. Se on siis alun perin ollut osa kompromissia, mutta SD-ryhmällä on oikeus esittää tällainen pyyntö ja siitä voidaan toimittaa erillinen äänestys. 108 puolesta. Vastaan. tyhjä, ylätty. Sitten 110, sama juttu puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 112 puolesta vastaan. Sama enemmistö, tyhjä, hylätty. Kompromissi I, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No hyvä on. Tarkistetaan tuo toinen osa. Kompromissi I. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 125 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti 125 äänestys on alkanut. Avatkaapa äänestys. Oikein hyvää iltapäivää, sanoi herra Ferber. Äänestys on päättynyt ja hylätty. Sitten 126 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 130 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 131 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100, Kompromissi L, sanoo puheenjohtaja. Mm, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kolmas osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kolmas osa täytyy kyllä tarkistaa koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Olkaa hyvä. No, there is an amendment. Niin, siis tuo 143 oli todella vedetty pois ja siitä ei äänestetty, joten nyt 148 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi M puolesta kun niin, tässä on erillisiä äänestyksiä. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 161 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 163 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 164 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 165 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, 166 puolesta vastaan. Ai, no, tämähän raukeakin. Mm, 169. 169 olet vuorossa puolesta. Vastaan. Tyhjää. 169 äh, puheenjohtaja pitää anteeksi tässä. Äh, meni vähän ensin väärinpäin. 169 oli siis puolesta vastaan tyhjää. Eiköhän se hyväksytty. Mutta tarkistetaan koneellisesti varmuuden vuoksi, äh, koska muuten tämä yhdistelmä oli aika originelli. Äänestys on päättynyt. EPP, yksi kortti liikaa siellä taas. Äänestys on päättynyt. Kyllä se on hyväksytty yhdellä äänellä, yhden äänen enemmistöllä. Sitten 171. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 172 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 170, 186 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 212 puolesta vastaan tyhjää. Mm, taidettiin hylätä, mutta check. 102, 212, siis kyseessä äänestys on alkanut 212. EPP, poistakaapa yksi kortti, olkaa hyvät. Äänestys on päättynyt hyväksytty yhden äänen enemmistöllä. Sitten 215 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 217 puolesta vastaan Kaksitoista vielä check. Äänestys on alkanut. EPPllä yksi ylimääräinen ääni siellä. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 224 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 218 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 183 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 184 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 185 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 192 suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. Joten seuraavaksi 192 ilmansuullista tarkistusta puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 196 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 213 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi S puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 220 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 222 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 226 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 227 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 229 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan 229. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt hylätty yhden äänen enemmistöllä. 230 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 231 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti 231 äänestys on alkanut. EPP, poistakaapa yksi kortti jälleen. Nyt on kunnossa hylätty. 232 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 234 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 235 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 236 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 237 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi U puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 245 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 246 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 247 Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää Hylä, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 248 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 V puolesta 249 raukesi, joten kompromissi 2 V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 264 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 265 joukko tarkistuksia puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. EPPllä yksi kortti liikoja siellä. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Joten äh, nyt mennään kompromissiin X puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 281 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 282 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 283 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi Y puolesta vastaan tyhjää hylätty. Joten meidän tulee toimittaa äänestys kaikista näistä 284 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 285 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 286 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 287 puolesta. Ai, se onkin vedetty pois. Ei, kyllä minun paperini mukaan. 287. Onko se todella vedetty pois? Hyvä on. No niin, pannaan tämä sitten merkille. 289 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan koneellisesti 289. Äänestys on alkanut. Mä luulen, että hyväksyttiin, mutta tarkistetaan varmuuden vuoksi. EPP, poistakaa taas yksi kortti sieltä. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty yhden äänen enemmistöllä. 294 näin ollen, eikö totta? Puolesta vasta tyhjää hyväksytty. 295 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 296 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 297 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 298 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 299 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 132 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 228 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johdantosan kappale A. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi Ai, tässä onkin toinen äh, on kappale kappale kyseessä. B siis äh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta. ensimmäinen osa kyllä, osissa siis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 31. Jaha, tarkistetaan 30. Se oli kyllä aivan selkeä enemmistö, mutta hyvä on. Äänestys on alkanut, tarkistus 30 siis. EPPllä taas siellä yksi ylimääräinen kortti. Äänestys on päättynyt.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 hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä äänestys on alkanut. One EPP too many. EPPllä on täällä yksi ääni liikaa. Still one EPP too EPPllä edelleen yksi ylimääräinen ääni siellä. Äänestys on päättynyt. 46 puolesta, 9 vastaan, 5 tyhjää. Mietintö on hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Thank you. Now we put to the vote the draft op- Nyt äänestys Markus Ferberin lausuntoluonnos, joka käsittelee Euroopan pankkiviranomaisen vastuuvapautta – We start. Aloitetaanko? Kyllä. Kohta yksi alkuperäinen teksti puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Yksi A puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. B puolesta vastaan tyhjää. että Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää. että Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkastus 18 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Puolesta äänestys alkaa. Tietysti siis sinun täytyy äänestää puolesta. Äänestys on päättynyt. 46 puolesta 11 vastaan, kaksi tyhjää. Hyväksetty. Onnittelut esittelijälle. Ja sitten ei jopaan vaikutus- ja lisäeläkkeen viranomainen A puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, yksi A tarkistus yksi puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, kompromissi A puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, Alkuperäinen teksti A3 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää. Hyvä. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 15 suullisesti muutettuna puolesta vastaan Ensin suullinen tarkistus puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Viisitoista suullisesti tarkistettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 Loppu raukeaa. Näin on. 23kin loppuäänestys puolesta. Nimenhuuto Äänestys on alkanut. Lazy tricks. It's just a few experience. <laughs> Vote is closed. Äänestys on päättynyt. 48 puolesta 11 vastaan. Hyväksytty. Ja sitten on lopullinen Esmasta. Arvoperimarkkiviranomainen puolesta yksi vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kolme alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1, 18 Pohjohtaja korjaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22. Anteeksi raukeaa. Näin on. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Nimen huunto äänestys. Äänestys alkaa. Yksi EPP liikaa. Äänestys on päättynyt. 43 puolesta, 11 vastaan, neljä tyhjää, hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Ja minuutti, minulle sanottiin ennen loppuäänestystä. One minute. One minute suspension. I don't know why, but... Keskeytämme minuutiksi, en tiedä miksi. Ah, okay, we need updated S&D voting list. So... No, we not.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 We can start. Everybody's okay. Good. So we comp- Voimme aloittaa kompromissi A, ensimmäinen osa, puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, toinen osa, puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, tarkistus 21 puolesta, vastaan, tyhjää. Kannattakaa SND hyväksytti? Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. El ensimmäinen osa. Burkant Haluamme äh, vetää pois pyyntämme kohta kohdalta äänestyksestä. Eli koko kompromissi L. ECR pitää kiinni pyynnöstään vai vetää pois? te ette ota pois. Selvä. Pidätte kohtakorta äänestyksen pyynnön. Ensimmäinen osa ällästä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 196 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi M, ensimmäinen osa. So we have to put on roll call vote. Yeah, yeah. Okay. Part one, the vote is open. Ensimmäinen osa. Is roll call vote in committee no. as a, no. I, as a new? No, there is no rule. No, no, no. There are no rules for roll call votes. Nimenhoitoäänestyksestä ei ole sääntöjä. Mutta joku pyytää tarkistusta, niin se on ihan sama asia. Eli tarkistus. Ennaltaehkäisevä tarkastus. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Voi olla poikkeuksellista, mutta menettelytapa ei mahdollista valiokunnassa äänestyksessä Jos olisit kuullut, olisit kuullut. Olen vakavissani. Ja kun saa tarkastukseksi, se on nimenhuutoäänestys. It's not prohibited, but it's not in the rules. There are no roll calls. I have to admit that this is new case for me. Pakko myöntää, että tämä on minulle uusi juttu. So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 laaja enemmistö, toinen osa puolesta suullinen tarkistus. Toinen osa. Äänestys alkaa. Vastaan. Tyhjää hylätty. Suullinen tarkistus EPPCR pyytää puolesta vastaan tyhjää. Haluatteko tarkastaa? Please don't vote for, go for it. We, Ole, what is with your roll call? Näitä huomioita ei voi tulkata, koska mikrofonit eivät ole päällä. Three. No, no, it's more. No, no, it's, it's a one, one, one, seven members. Yes, seven members. Yes. So you, I'm sorry. Okay, we don't need to make a call for objection. So if seven... Ei tarvitse pyytää vastustusta. Jos seitsemän vastustaa, niin sitten yksi asia muuten äänestetään tarkistussuullisesta tarkistuksesta.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 Close the vote. Are you sure that we are allowed to limit the monopoly Onko varma, että meillä on oikeutta, juridisesti katsoen meillä on oikeutta rajoittaa komission aloiteoikeutta? On the text, so I mean this, this, this. Tämä on äänestys tekstistä. Tämä ei liity äänestysmenettelyyn. Mitäs sinä kysyt? Sanonpa vain, että olen oikein yllästynyt, että, parlamentti asettaa rajoitteen komission aloiteoikeudelle. En ole varma, pitäisikö tuomioistuin tätä laillisena, mutta äänestetään. It's too late to open this debate now. Liian myöhäistä aloittaa tuo keskustelu. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Johdanto-osan kohdat. Kohta kaksi puolesta. Tarkistus 64, resitaali kaksi puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistus 64 äänestys alkaa. Vote is closed. Päättyy. Adopted. Hyväksytty. Kuusikymmentäkuusi puolesta vastaan tyhjää tarkistus kuudesta. mehr wohl dagegen sein. Vote is closed. Werner, am Ende. Is rejected. Hylätty. Kompromissi N puolesta. Vastaan. EPP kannattaa kompromissi N. Hyväksytty. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää. Liberaalit ei paljon näkynyt. Ääniä puolesta vai vastaan? Selvä, hyväksytty. Tarkistus 70 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 72 äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi P. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Q. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Osa kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 78 puolesta vastaan hylätty. Kuusi puolesta vastaan se hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. S puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompressi T puolesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. U puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestystekstistä muutettuna nimenhuuto äänestys. Sen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 in roll call vote. The vote is open. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys on päättynyt. 38 in favor. 38 puolesta 16 vastaan 5 tyhjää. Mietintö on hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. So we can conclude our meeting. We will... Voimme päättää kokouksen. Äänestys on torstaina rahamarkkinarahastosta kello yhdeksältä aamulla. Tulkaa tähän äänestykseen. Äänestys on päättynyt.